toimeenpannaan tämä kumppaneiden kanssa kautta maailman tai sitten mietitään mitä muita vaihtoehtoja on. Kiitoksia. Yhteiskeskustelu päättyy tähän ja äänestys on huomenna. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Hyvät kollegat, seuraavana kohtana esityslistalla on herra Kaasan mietintö, yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja yleisen verokannan vähemmäistason noudattamista koskeva velvoite soveltamisajan osalta. Jatkamme keskustelua välittömästi ja ensimmäisenä puhuu esittelijä Kaasa. Neljä minuuttia. Neljä minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen seikkaan, että meillä on tärkeä äänestys Ekon valiokunnassa. Ja tämän vuoksi monet parlamentin jäsenet eivät valitettavasti ole läsnä keskustelussa, koska äänestys on vasta alkanut valiokuntakokouksessa. Aivan kuten puhemies oikein tuossa totesi, tämä minun mietintöni on erittäin tärkeä, koska tässä käsitellään yhteistä arvonlisäverojärjestelmää, jota täytyy muuttaa. Kuten kaikki tiedätte, neuvottelut pysyvästä yleisestä arvonlisäverojärjestelmästä ovat olleet käynnissä jo jonkin aikaa. Ja tähän mennessä ei ole vielä läpimurtoa saavutettu. Väliaikainen järjestelmä, joka on ollut voimassa vuodesta 1993, sitä on jatkettu kerta toisensa jälkeen. Ja kuten tiedämme, tämä asiantila ei ole kestävällä pohjalla ja tämän vuoksi meidän täytyy löytyä, löytää pysyvä ratkaisu. Väliaikainen nykyinen arvonlisäverojärjestelmä ei anna sisämarkkinoiden osalta tarvittavia tuloksia. Tässä vähenee yritysten tehokkuus ja tämä estää myös yritysten toimintaa rajat ylittävästi. Erittäin huolestuttavaa on se, että tämä järjestelmä voi johtaa hyvin merkittäviin petosmuotoihin, joista täällä äskettäinkin Euroopan parlamentissa on keskusteltu. Tällä on vakavia seuraamuksia jäsenvaltioiden keräämille verotuloille ratkaisu ei ole mitenkään helposti löydettävissä. Me voimme löytää asianmukaisen ratkaisun vain syvällisen keskustelun ja pitkän kuulemismenettelyn jälkeen. Kuten tiedätte, komissio äskettäin vakuutti meille, että hyvin pian komissio tulee antamaan niin kutsutun vihreän kirjan ja tämän pohjalta sitten käydään keskustelua aiheesta. Tämä mietintö, jonka olen laatinut, kehottaa komissiota varmistamaan sen, että prosessi on tehokas ja että kaikki mahdollinen tehdään sen varmistamiseksi, että uusi järjestelmä tekee sisämarkkinoista tehokkaammat. Toiseksikin tämä uusi järjestelmä, sen tavoitteena on vähentää yrityssektorin taakkaa. Kolmanneksi uusi arvonlisäverojärjestelmä tulee tehokkaalla tavalla torjumaan petoksia. Tämä mietintö, joka on Ekon valiokunnassa jo hyväksytty, kehottaa komissiota myös varmistamaan sen, että konkreettisia ehdotuksia julkaistaan vuoteen 2013 mennessä ja halusin, haluaisin korostaa sitä, mitä sanoin aikaisemmin. Me haluamme järjestelmän, joka astuu voimaan 2013 jälkeen, mutta mutta siis nämä ehdotukset täytyy ennen tuota vuotta 2013 tehdä. Itse haluaisin nähdä, ja tässä varmaankin kyllä puhun parlamentin äänellä, me haluaisimme sellaisen järjestelmän, joka astuisi voimaan ennen tämän vaalikauden loppumista niin, että tätä nykyistä väliaikaista järjestelmää ei enää tarvitsisi pidentää. Hyväksymme tämän järjestelmän uudistuksen ja odotamme, että vakaviin toimenpiteisiin ryhdytään ja otetaan tarkastellaan tätä uutta ehdotusta. Haluaisin lopuksi vielä kiittää varjoesittelijöitä, kollegojani ja, ja todella toivon, että saamme aikaan hyvän keskustelun aiheesta ja löydämme ratkaisun mahdollisimman nopeasti tätä kautta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Shemeta. Olkaa hyvä. Thank you. Mr. President, honorable members. Kiitoksia puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, aivan erityisesti David Kazaa hänen rakentavasta ripeästä mietinnöstään komission ehdotuksesta laajentaa viidellä vuodella tämänhetkisiä sääntöjä minimistandardeista arvonlisäveron kohdalla. Arvonlisäkantojen kohdalla tämä ehdotus on yksinkertainen eikä ole ristiriitoja herättävä parlamentin hyväksyvä kanta mahdollistaisi sen, että neuvosto voi hyväksyä ehdotuksen ennen tämän vuoden loppua, juuri ajoissa ennen kuin tämänhetkinen sääntö umpeutuu. Ehdotus on jo ollut keskustelun alla neuvostossa siellä työryhmässä. Minkälaisia ongelmia ei syntynyt, mitä tuli tämän asian nopean hyväksymisen niin kuin esittelijä totesi, komission ehdotus antaa yrityksille tarvittavaa äh, oikeudellista varmuutta ja mahdollista sen, että voidaan edelleen arvioida, mikä on oikea, sopiva alvitaso EU-ssa. Komissio todellakin tulee aloittamaan varsin nopeasti laajan keskustelun arvonlisäveron tulevaisuudesta, jotta voitaisiin arvioida ja käsitellä monia puutteita, joita arvonlisäverojärjestelmässä tällä hetkellä on. Monimutkaisuus esimerkiksi korkea määrä hallinnollista taakkaa yrityksillä ja myös petoksen mahdollisuudet. Ennen vuoden loppua tulen ehdottamaan muille komissaareille vihreätä kirjaa, missä arvioidaan tämän järjestelmää ja esitetään suosituksia tulevaisuuden toimenpiteille. Odotan mielenkiinnolla reaktioita kysymyksiin, kuten miten saavutetaan yksinkertaisempi, tukevampi, ajanmukaisempi alvijärjestelmä, miten vähennetään kustannuksia, joita syntyy keräämistä yrityksille, erityisesti pk-yritysten kohdalla, kuitenkin rajoittaen petosten mahdollisuutta ja mahdollistan sen, että jäsenvaltioilla on joustovaraa. Tämän tutkimuksen tuloksiin perustuen komissio määrittelee tulevan arvonlisäpolitiikkaveronsa ja antaa tiedonannon siitä, miten edetään asiassa Tämä, tämä tiedon tulee vuoden 2011 mennessä. Tarkistukset, joita on tehty, osoittavat parlamentin mielenkiintoa osallistua tähän keskusteluun, kun käsitellään tulevasta arvonlisäverostrategiasta. Olen tyytyväinen tähän kiinnostukseen ja toivottavasti saamme aikaan hyvää keskustelua teidän kanssanne tästä tärkeästä aiheesta myöhemmässä vaiheessa vielä. Kuitenkin olen sitä mieltä, että nämä tarkistukset eivät kuulu tämän ehdotuksen sovellusalansa tänään keskustellaan. Sehän rajoittuu kausittaiseen pidennykseen. Lisäksi jotkut tavallaan ennakoivat tätä keskustelua, jota meidän pitäisi käydä vihreän kirjan pohjalta. Tämä on erityisesti tilanne tarkistuksissa, jotka pyytävät, että komissio tekisi ehdotuksen loppuullisista säännöistä koskien arvonlisäkantoja vuoteen 13 mennessä. Tässä vaiheessa komissio ei voi sitoutua tekemään ehdotusta arvonlisäverokannoista. Tietenkään se ei voi ennakoida konsultaation tuloksia. Tämä tulee olemaan laajempaa kuin pelkät verokannat. Toivottavasti tämä toiminta konsultaation kautta saamme selkeän kuvan, minkälaisia prioriteetteja tarvitaan tulevaisuudessa arvonsen verojärjestelmässä. Komissio laatiessaan tulevia lainsäädäntöehdotuksia tulee olemaan varsin riippuvainen konsultaation tuloksista. Kiitoksia huomiostanne. Komissario. Kiitoksia komission jäsen.

Kiitoksia, rouva Esa. Ja seuraavaksi SD-ryhmästä kaksi minuuttia. Herra Kutas. Domnule președinte, așa cum se arată în propunerea de directivă a Consiliului, cota minimă... Kiitoksia, puhemies. Tässä ehdotuksessa nähdään se, että nykyiset säännöt ovat toimineet varsin hyvin, mutta tarvitsemme sellaisen järjestelmän, jossa otetaan todella oppia koetuista kriiseistä. Tarvitsemme oikeanlaisia sääntöjä siihen, että voidaan purkaa esimerkiksi pk-yritysten tiellä olevia esteitä. Samoin täytyy panostaa petoksen torjuntaan, mutta kunnes tällaisen järjestelmään päästään, täytyy käyttää siirtymäkauden sääntöjä. Ja meillä on tietty varmuus nyt vuoden 2015 loppuun mennessä. Ja uskon, että tämä johtaa verojärjestelmien parempaan harmonisointiin. Me odotamme tämän alan uusia säännöksiä, mutta haluaisin viitata siihen, että jotkin hallitukset haluavat nostaa verokannat esimerkiksi Romaniassa ja Unkarissa 24 prosenttiin. Tähän mennessä on pitäydytty tässä 10 prosentin vaihteluvälissä, mutta uskon, että meidän täytyy todella ehkäistä sitä, että vaihteluväli ylitettäisiin tulevaisuudessa. Ja tähän tarvitsemme todella sopivia sääntöjä. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että kansa elää köyhyydessä. Tämä on lisätekijä. Eikä korkeampi arvonlisävero mitenkään tule lisäämään elintasoa. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta herra Schmidt puolitoista minuuttia herr talman herr kommissionär och ett stort tack till rapportören. Puhemies, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, vaikkakin periaatteessa minusta pitäisi välttää inflaation torjuntaa ALV-verokantojen kautta, mutta jos ajatellaan, että ALVn käyttö ei vaikuta tällä tavalla, niin toki se on hyväksytty keinoksi toteuttaa politiikkaa. Jopa tänäkin päivänä erot voivat vaikuttaa negatiivisella tavalla sisämarkkinoihin. Sen takia meillä on oltava sellainen järjestelmä, että tulevaisuudessa varmistetaan se, että ALV-direktiivi pohjaa sisämarkkinadirektiiveille, eikä niinkään yksittäisten jäsenvaltioiden erityispiirteille, niin kuin komission jäsen totesi. Täytyy varmistaa, että hallinnollinen taakka kevenee. On autettava myös vero ongelmien suhteen erityisesti pk-yrityksiä. On oltava sellainen järjestelmä, joka myös turvaa meitä petoksilta. Luonnollisesti verotus on hyvin pitkälti kansallinen järjestelmä. Tässä on pitäydyttävä, mutta ei pidä unohtaa sitä, että tänä päivänä vaaditaan yhä enemmän yhteistyötä kansainvälisesti myös verotuskysymyksissä. Toivottavasti komissio tulevissa ehdotuksissaan tutkii näitä asioita niin, että todellakin toimivat sisämarkkinat ovat lähtökohtana sille, vaikkakin kansallisesti hanketta vastustetaan. Me elämme vaikeita aikoja ja silloin on tehtävä vakavia, vakavasti otettavia analyysejä. Kiitoksia. Nyt menettelyymän puhuja listaa Basescu minuutti. No está la señora Basescu. Bueno, pues... Onko rouva Basescu paikalla? Missä hän on? Jos ei, niin hän ei voi käyttää puheenvuoron. Seuraavaksi siis herra Paska, minuutti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Komission ehdotus on sellainen, että siinä ehdotetaan viideksi vuodeksi vuoteen 2015 sitä, että käytetään vähimmäisvero kantaa. Vaikka ymmärrän tässä tavoitteen siitä, että oikeusvarmuus voidaan taata, uskon, että meidän täytyy työstää yhtenäistämistä edelleen. Uskon, että Tämä olisi yritysten etujen mukaista ja monet petokset osoittavat sen, että arvonlisäverokanta asiat on järjestetty Euroopassa huonosti. Nykysäännöt ovat hyvin useissa tapauksessa oikeutunut lähes lailliset petokset. Tähän täytyy puuttua. Se olisi myös yritystemme etujen mukaista ja meidän tulisi pyrkiä siihen, että arvonlisäverojärjestelmiä todella tarkastellaan. Mielestäni 2013 vuosi olisi mahdollinen asian puuttumiseksi ja meidän täytyy todella löytää paremmat säännöt, jotta tämä asia voidaan ratkaista. Mr. Brons. Herra Brons seuraavaksi. Verot ovat välttämätön paha, aina sen pitäisi heijastella mm, menotarpeita. Jos ennen tätä määritellään verokanta, niin silloin otetaan tavallaan ihmisten rahat ensin, sitten päätetään mihin sitä käytetään. Tämä on resepti katastrofille. Kun harmonisoidaan alvia yhteisen standardin mukaisesti yhteiseen verokantaan, joka oli komission ehdotus vuodelta 2003, ottaisi vieläkin enemmän valtaa jäsenvaltiolta pois. Veron kantaminen on yksi merkki suverenilla valtiolla. Tämä on vielä uusi askel kohti sitä, että EU itse on suvereni valtio ja jäsenvaltiot ovat pelkkiä passiivisia siitä riippuvia. Öö, Alvin harmonisointi on, siinä on kyllä sitä, että keskitetään e- ja vahvistetaan EUn valtuuksia ja valtaa yleensä. Kiitos. Kiitoksia. Basescu, nyt olette palannut paikallenne kurinalaisesti, niin saatte nyt minuutin. Puhemies, haluan pahoitella sitä, että olin poissa paikalla toisessa kokouksessa. Tässä ehdotuksessa täytyy keskittyä byrokratian vähentämiseen ja pk-yritysten toiminnan helpottamiseen ja siihen, että ei lisätä tätä vaihteluväliä. Tällä hetkellä PK-yritykset kärsivät nykytilanteesta ja tämä nykyinen arvonlisäverojärjestelmä on hyvin heikko ja se oikeuttaa petoksiin. Todella vetoan, että komissio julkaisee tutkimustuloksensa mahdollisimman nopeasti ja se tulisi myös julkaista kaikki tiedot siitä, mitä se on keskustellut eri osapuolten kanssa. Meidän tulisi keskustella oikean tasaisista verokannoista. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Thank you, Chair. Uh, honorable Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, haluan kiittää kommenteistanne ja näkemyksistänne, joita toitte esille tämän keskustelun aikana. Komissio ja parlamentti ovat samaa mieltä siitä, että nykyistä ALV-järjestelmää on pohdittava uudelleen. Niin kuin johdannossani totesin, pidän tarkistusten henkeä tervetulleena. Kuitenkin komissio katsoo, että tekninen ehdotus liittyy pelkästään tähän kausipidennykseen ALV-järjestelmässä. Konsultaation tulos uudesta ALV-strategiasta mainitaan vain perusteluna sille, miksi on ennenaikaista vaatia pysyvää ALV-kantaa. Nyt on jo viitattu puitteisiin ja tavoitteisiin uudessa strategiassa tässä vaiheessa ja se riittää. Toistan myös sen, että komissio ei voi tänään sitoutua mihinkään päivämäärään määräaikaan, jolloin se tekisi uuden lakiehdotuksen ALV-verokannasta. Tämä riippuu tulevaisuuden kehityksestä ALV-kysymyksissä niin, että saamme selkeät prioriteetit myös komission näkökulmasta. Konsultaation tulokset vaikuttavat luonnollisesti komission tuleviin lainsäädäntösuunnitelmiin. Me teemme viimeistelevää työtä vihreän kirjan suhteen ja lähiviikkoina pääsemme varsinaisten ydinkysymysten kimppuun. Tämä on tärkeää suuren yleisön kannalta, parlamentin jäsenten kannalta, jäsenvaltioiden, kaikkien jäsenosasten kannalta, niin että todellakin puutumme niihin kysymyksiin, jotka ovat nousseet tämänkin päivän keskustelussa esille. Todellakin odotan, että käymme hedelmällistä keskustelua tulevina kuukausina niin että komissio voi sitten kehittää paremmalla tavalla HLV-strategiaa tulevaisuutta varten. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt herra Kaasa saa loppupuheenvuoron, olkaa hyvä. Piacere li l-kommissarju qed jifhem li aħna qegħdin nitolbu li kemm eh, eh, green paper biex ikonna dan id-dibattitu nkunu nistgħu nidħlu aktar fil-fond dwar proposti li ħadd iħorġu biha l kummissjoni. Kif qalu sħabi f'din il-Kamra mm, niin kuin kollegani täällä ovat sanoneet, meidän pitää poistaa kaikki petoksen ja petoksen mahdollisuudet ja auttaa yrityssektoria, jotta päästään eroon kaikista esteistä tämänhetkisessä järjestelmässä ja me haluamme toimia myös sisämarkkinoiden kannalta tehokkaammin. Emme ole menneet yksityiskohtaisuuksiin, kun ajatellaan näitä ratkaisuja, komissiossa pyydetään. meillä on kuitenkin asiassa vakava vastuu ja meidän pitää keskustella uudesta järjestelmästä, että sitten saamme tehokkaamman järjestelmän kuin tällä hetkellä. Olen ollut ymmärtänyt olevan niin, että mietinnön tarkoituksena on poistaa tämä aikarajoitus, mutta pitää kiinnittää komission huomioon siihen, että me todella haluamme saada ehdotuksia komissiolta niin, että pystymme esittämään teille omia ajatuksiamme aikaiden, oikeudenmukaisemmasta järjestelmästä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt keskustelu päättyy tähän. Tästä äänestetään huomenna kello 11.30. Nyt siirrymme sitten Haitille annettavan hätäapuun. Ensin komi